So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein huomenta, hyvät kollegat. Ja tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Ulkona on hieno auringonpaiste. Aamulla nyt ei ole jalkapalloa vasta iltapäivällä, mutta paljon äänestyksiä. Toivottavasti kaikilla on äänestyskortit mukana. Niitä tullaan varmasti tarvitsemaan. Sitten alamme pikkuhiljaa käydä asiaan ja äänestämme kohdasta kahdeksan esityslistalta. Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö, eli Krista Klassin mietintö. No niin, siellä nyt verot vedetään alas, jotta näen, kuka on paikalla, kuka nostaa käden ylös, kuka ei nosta. No niin, hyvä. Eli sitten aloitamme äänestyksellä. Krista vielä katsoo, ovatko kaikki paikalla. No ehkä testaamme vielä ja tarkistamme, ettei sitten myöhemmin tule ongelmia, jos ollaan ryhmällä liikaa ääniä. Eli testiäänestys kysymyksestä, onko ilma hyvä vai huono. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli kukaan ei vastusta sitä, että sen pitäisi olla hyvä. Hienoa. Sitten tarkistus, kompromistarkistus 1, äänet puolesta. Niin, ensimmäinen tarkistus 103 Jörgenseltä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromistarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus kolme puolesta Ja EPPn pyynnöstä tässä on kohta kohdalta äänestys kolmessa osassa. Eli ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta 24 vastaan. Kaksi tyhjää ääntä. Sitten toinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, mutta tämäkin voidaan tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25, 24. Sitten kolmas osa äänet puolesta. Vastaan. Täytyy vielä tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten komitologia esittelijältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta yksi, tarkistus 10, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 kahdessa osassa kuudenta ainoastaan toinen osa. Eli ainoastaan toinen osa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Imko Kutonen raukeaa. Imko 7 myöskin raukeaa. Sitten Imko 8 täydennyksenä äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kohta 2. 129, 130, ITRE 9, IMKO 9 ovat identtisiä. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 131 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 äänet puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kolme. Tarkistus 13 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14. Imko 10, Itra 10. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 133. Puolesta. Vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Aika tiukasti. Sitten 134 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa taas. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 raukeaa. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 raukeaa. Sitten seuraavaksi 139 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 16 ja ITRE 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Jaha, hylätty. Sitten 140 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 21. Äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 141 puolesta. Siis 141, 142, itri 17 ja imiko 13 ne ovat identtisiä. Näin puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. hylätty. ITRE 18, 145, 147 ja IMCO 14. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten ITRE 19, 145, 148, IMKO 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ITER 20, IMKU 16, 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 46 raukeaa. Sitten tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 22 raukeaa. 24 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 144 raukeaa. Itre 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan Äänestys päättyy. Nippanappa hyväksytty. Sitten identtisiä tarkistuksia. 151, ITRE 24, IMK 18, äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 152 ja 155 kohta 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 155 2b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 raukeaa. Sitten 25 Itre 25 Imko 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 26 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 154 puolesta vastaan tyhjää. Aina sama enemmistö täytyy tarkistaa. Eli 154 äänestys alkaa. Kaikki eivät enää äänestä. Kerran vielä. No niin, eli äänestys päättyy. Hylätty. Eli sitten kompromissitarkistukset kattavat hyvin paljon, eli voimme siirtyä eteenpäin. eli sivulla 14. Sivu 14. Ai, teillä on eri sivunumerot. Minulla on 14. Ja siinä on identtisiä tarkistuksia 30, ITRE 30, IMCO 23a. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identtisiä 31, ITRE 31, IMCO 23b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää Ovatko liberaalit äänestäneet? En nähnyt yhtään kättä. Kerran vielä. Kerran vielä. Eli 182 äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 182. Äänestys päättyy. Hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 183 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaikki eivät aina äänestä. Eli joku aina välillä unohtaa äänestää. Eli hyväksytty. 184 äänet puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa taas. Äänestys alkaa. No nyt on yksi ylimääräinen. Äänestys päättyy. No niin, taas on erilainen tulos. Hylätty. Eli vinkistäni oli joillekin hyötyä, toisille taas ei. Sitten 185, 186, identtiset äänet puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 190 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten IMKO 24, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 32, IMKO 25, ITRI 32 ovat identtisiä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtisiä ovat 33, IMKO 26, ITRE 33, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtisiä 34 IMKO 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 35 Itre 35 Imko 28 identtisiä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Itre 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Imko 31 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten 195 ja 196 ovat identtisiä. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 195-196. EPP on nyt yksi ääni liikaa. Tämä mobilisaatio oli onnistunut, mutta no niin, nyt on kaikki kunnossa. Hylätty. Sata puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä oli hylätty, mutta tarkistamme. Olet kaikki äänestäneet. No, kaksi ääntä puuttuu, mutta äänestys on nyt päättynyt. Hyväksytty. Mutta kaikki eivät äänestä. Sitten, sitten kaksesta, 201, IMK 31, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Toinen osa aineet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203, 204, 205 Identtisiä äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 206 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 206. EPPllä on yksi ääni liikaa. Kiitos. Eli hyväksytty. Täten kolme eivät äänestä, vaikka ovatkin paikalla. Sitten 207 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 31 D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211, Jitri 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 200 14. 214 äänet puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että on hyväksytty, mutta tarkistamme. 214. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 216 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 218. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ITRE 40 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 39 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Itre 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten tarkistus 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 229, 230, IMKO 34, 228, ITRE 43. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 40, 41, Jenko 35, Itri 44 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 231, 232, Itri 46, IMK 36 identtisiä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistamme. 233. Äänestys päättyy hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. No, tarkistetaan. Eli 234. taisi katsoa väärin, eli sehän oli selkeästi hyväksytty. No niin. Sitten kaksisataakolmekymmentäviisi äänet puolesta Eli äänet vielä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 237 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 238 raukeaa. 239 raukeaa. 240. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 241 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 43 itre 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 44, siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45, Ilko 38, itse 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 39, Itre 49, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Sitten 47, ITRI 50 identtisiä. Kohta kohdalta äänestyksessä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 48, ITRI 51, IMKO 40, ei kun 48, ITRI 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 40 puolesta, se raukeakin. Sitten tarkistus 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250, Itri 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itri 52, kohta 1, alakohta 1, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itri 52, kohta B, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 Itreltä C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 52 intro puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 254 kolmessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme kolmannen osan. EPPllä yksi ääni liikaa. Yksi kortti otettava pois. No niin, nyt on hyvin. No sieltä kaksikin otettiin jo pois. Mutta se ei muuta mitään, eli hylätty. Sitten 255 äänet puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Itri 52, kohta B, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itri 52 ja 258 tarkistamme. Äänestys päättyy. Siis hyväksytty. Itri 52 raukeaa, eli 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 260-261 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 CA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 CB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 CC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 268, 269, Itri 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 Imko 41. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itri 52. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 49 ja Itri 53 puolesta. Ai tämä raukeakin, koska 16 hylättiin, eli raukea Eli 273 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 loputekstistä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20, 52 ja itre 54. Raukeaa. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtisiä 275 ja IMCO 42 raukeavat. 54. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Tarkistus 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 55, ITRE 57, IMKO 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itri 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282, 283, 284 ja IMKO 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRI 60 raukeaa. ITRI 61 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 285, 281, IMKO 47, identtisiä äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 286, 288, ITRE 62 ovat identtisiä. Kohta kohdalta äänestyksen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten IMKO 48 puolesta vastaan

Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 290 kaikki raukeaa. Eli sitten ITRO, ITRO 65 A. ITRO 65 A puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. EPPltä yksi liikaa. Nyt on hyvä. Hyväksytty. Sitten 296-298 identtiset puolesta. Ah, se raukeaa. Eli sitten tarkistus 300, ITRI 65, 301, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolmesta kaksi vain ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 303 ja 304 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 on vedetty pois. Sitten 308 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtiset tarkistukset 57-61 ja ITRE 67. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten, ai, haluatteko tarkistaa? Eli äskettäinen äänestys 57-61 ja 67 sanoin, että se oli hyväksytty, mutta nyt vielä tarkistamme. yhdeksän puolesta 9 vastaan. Sitten 312, Itre 68, Imko 60, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten identtiset 62, Itre 69 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Itre 60. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identiteet tarkistuksessa 313, Itre 71, Imko 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ITRE 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten 275, IMCO 42, identtiset äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Dann IMCO 62, 63. Imko 62-63 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Identtiset. Ja tuo raukeaa. 315 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 27. Identtiset 316, Itren 75, 76, Imko 64, 65 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 28. Identtiset 317 ja IMKO 66 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 69 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 317 raukeaa. Itre 77 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Imko 67. Imko 67 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Voidaanhan se tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin. Jotkut eivät selkeästi noista kattelös, niin täällä on vaikea nähdä. Identiset IMKon 68 ja 318 puolesta. Ja se raukeaa. Itre 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 229, 319 rivasi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 319. Äänestys päättyy. Niukasti hyväksytty. 320 puolesta. vastaan. Tarkistetaan. 320 äänestys alkaa. yksi sen liikaa. No nyt. Hyväksyttyä. 321 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskakseni. Tarkistetaan vielä tämäkin. 321. Tämä on tarpeen siellä yksi liikaa. No niin, hyväksytty siis. 322 merkeis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 323 merkeis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 324 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 325 ja ITRE 79, IMKO 70 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 326, ITRE 80 Imko 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 31. 328 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 329 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. seitsemän rivasi puolesta. äänestetään, koska tämä raukeaa vain, jos 328 hylätään. 327 vielä kerran puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. hyväksytty. kun konsolidoidun tarkistuksen kolmas osa hylättiin, meidän on äänestettävä näistä tarkistuksista. Nämä eivät ole rauenneet. Itre 81, ensimmäinen osa puolesta. Itre 81, para 1. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. So, es geht weiter bei Sitten jatketaan tarkistuksesta 331 rivasi puolesta. 331 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. tarkistetaan 331. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Identtiset tarkistukset 331-332.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

Was? Also ich höre, wir stimmen über Im Ilmeisesti äänestämme IMKO 73. Äänet puolesta. 33a kohta. Vastaan. Niin, mutta 73 vastaan siis. Tarkistetaan. Holger Kramer irritiert mich, weil äh, er... Holger Kramer tässä häiriköi, kun hän äänestää toisin kuin muut liberaalit. Toi jotenkin nyt tässä haittaa päätä nyt kummalla puolella olet. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä. Kohta 34. Identtiset tarkistukset 65 ja ITRE 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Vähän niukasti tarkistetaan tuokin. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 35 identtiset 66 ja itse 83. Nämä kaksi puolesta. vastaan tyhjää hylätty. itri 84 puolesta. itri 84 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten 67 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 346, Itre 85, Imko 74 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmestaan seitsemän jälkeen sen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 348 jälkeen sen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 350, eikö niin? Seuraava äänestys 351 ja Itre 86 puolesta. 351 86 vastaan. Tyhjää hylätty. Kolmestaan kaksi raukeaa. Kohta 36 identtiset 353, 354, ITRE 87 ja IMKO 75. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 37, ITRE 88 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty.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 Artikla 38355 Riisle Paas puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70, ITRE 91, IMKO 76 identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 artikla 356 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 357 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 40 Ainoastaan ensimmäisestä osasta. 71 esittelijältä Itre 93 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kohta 41. 41 haben wir nichts abzustimmen, weil alle 41 siitä raukeavat kaikki tarkistukset. Ah, kohta 42. Sitä tutkimme juuri. Seitsemänkymmentä kolme. Kohta neljäkymmentä kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylättä. Itre 96 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kauhea edustaja Klasekö niin? 362, 363 ja IMKO 78 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kohta 44. Paljon identtisiä 365 itre 98 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Identtisiä 365 368, 369, ITRI 98 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmesta seitsemänkymmentä Inko 80 ja Itre 98 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.

hyväksytty. Itre 99 ja Imko 81 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 375 Itre 100 Imko 82 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 245. 45 376, 378 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksyttyä. Kata 46. Itre 101. Kohta yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 379 vai ITRE 102 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 380 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Selvä. Martin tarkistus 380 äänestys alkaa. Und beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Niin minä sanoin. Jatketaan. Imko 83 puolesta vastaan. Tyhjä hylät. 386 Suli Grostet Franco. Identtisinä 387, 388 ja Imko 83 puolesta. Ei englantia voi kuinka ikävää. No nytkö toimii tulkkaus? Also nochmal, drei. Vielä kerran 386-imko 83 puolesta. vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan vielä. Vielä neljä voisi äänestää, muuten äänestys päättyy. hyväksytty. Kolmesataa. 89, IMKO 83, Itri 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Niin, joka tulos, että tarkistetaan. Ein PP zu viel. Also abgelehnt. Hylätty siis. 390 Matti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksyttyä. 391 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 47. 393 vaiskelve puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 1393. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 394 bussoi puolesta. vastaan. Sä rupeaa vähän väsyttämään kaikkia. Äänestetään musoista koneäänestyksenä 394. Äänestys päättyy. Hylätty. 395 kirlin puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 396 Delange puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 414 Perillo ja Itre raukeavat. Eivät. Äänestetään. 414 Pirilla ja Itren 106 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 84 puolesta. Imko 84 puolesta. Vastaan tyhjää hylät. Identtiset 397, 399, Itren 104. Suullinen tarkistus ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 398 rivasi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemänkymmentäkuusi kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljästä neljä ja neljästä viisi identtisinä musoiperillä puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 77 408 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 407 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Jatketaan Itren 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan Itre 105. Beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 412 Weisgerber puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 84 Täsen sen suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 48. Identtiset 79, Itri 107, Imko 85 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 80, Itre 108, Imko 86 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtiset 81, Itre 109, Imko 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 49. Imko 88 toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 84 ja Impo 88 Nitri 110 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 85 Imko 89 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 50. Kaikki on vedetty pois. Kohta 51. 417 Matti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30, 28. 87 esittelijältä Itren 111 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 52 418 Weisgerber puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Ka- 88 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 88 vaihteeksi. Äänestys päättyy hylätty. Imkö 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 153. Identtiset 53 kohtaan 89, Itri 112 ja Imko 91 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 54. Imko 92, 90 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljästä kaksikymmentä puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 93 raukeaa 421 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä kaksi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 95 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 113 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Lepage 423 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 424 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 425 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 55. Identtiset 426 itre 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 427 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Identtiset 428, IMKO 97, ITRE 114 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 428, niin 98, niin 314 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 428, Imko 99, niin 314 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Identtiset 428, IMKO 100, ITRE 114. Kohta DD puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 429 Lepage puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 92, 315 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 56. 430 tabaji puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 431 puolesta. Vastaan tyhjää huomenta halutaan tarkistaa, tehdä niin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 432 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 ja Itri 116 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 93 ja 116. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. 433 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 57. 434 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 435 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 58 Identtiset 436 ja IMKO 101 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 437 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten 438 kaksi osaa ensimmäisen osan puolesta vastaan. Tarkistetaan. 438 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 439 puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 440 ja ITRE 117 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Imko 102 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 441 Riislepaas puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 442 raukeaa. 443 lepaas puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 103. Imko 103 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kohta 59. Imko 104 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 61-94 tarkistuspuolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 62, identtiset 445 ja IMKO 105 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 446 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kohta 65 raukeaa. 66 artikla itse 120 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 448 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 70. Identtiset 449, 450, itse 121 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 121 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 451 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 95 452 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljästä viisikymmentäkuusi Weisgerber puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kohta 73. Tiedän, että 455 Rod perheet, siitä pitäisi vielä äänestää. 455 Rod perheet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Edustaja Klaas tykkää, niin tarkistaa, että tarkistetaan 455. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 73, 462 puolesta. Vastaan Tyhjä. hyväksytty. Kohta 75, Itre 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 76 464 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä kuusi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Meistä 65 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 466 puolesta. Vastaan tyhjää myös hyväksytty. Kohta 77. Identtiset 470 ja IMKO 107 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Identtiset 96, ITRE 124, IMKO 108 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Identtiset 471 ja IMKO 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kohta 80. 97 puolesta. Rosia, alustiko sanoa jotain työjärjestyspuheenvuoroa?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 jos te puhutte hitaammin, niin sitten tulkki joutuu kääntämään nopeammin. 97 tarkistus. 97 puolesta. Dagegen. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 81. 472 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 110 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 473 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Identtiset 400 kolme tarkistetaan. be ended. Äänestys päättyy. Hylätty. 474 Inko 111 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 82. Identtiset 450 75, 476, Itri 125 ja IMKO 112 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Äänestys alkaa. Päättyy. aina niukasti, mutta hylätty. Mä en oikein. So, dann kommen wir zu den Annexes. Und da Sitten liitteet. Edustaja Klaas. Hyvä. Wir kommen jetzt zu den Anhängen und... Äh nyt siis liitteet ja siellä on paljon tarkistuksia, joissa vastustetaan eläinkokeita. Minäkin periaatteessa vastustan eläinkokeita ja niitä pitäisi tehdä mahdollisimman vähän. Ja siksi periaatteessa olen sanonut, että haluan tukea näitä tarkistuksia, mutta sitten eilen kävin kunnolla näitä asioita läpi, niin tässä on hiukan ristiriitoja. Yhtäältä vaaditaan kovempia kriteereitä ja testejä ja toisaalta haluamme sitten, että ei tuettaisi tutkimusta. Eli viittaisi nyt siihen, että mitä tulee tähän perimän vahingoittumiseen, silloin on ehkä tarpeen tehdä lisätestejä. Kyse on siitä, että tieteelliset kriteerit pitäisi määritellä, kun kyse on immunitoksista ja hermoston vaikuttavista aineista. Eli tällä hetkellä, puheenjohtaja, en osaa arvioida, mitä kaikkea näissä tarkistuksissa on. Mutta haluaisin kuitenkin tänään suositella, että äänestämme näiden puolesta, koska meidän täytyy muokata tätä, näitä asioita pitää miettiä, ja jos valiokunta on nyt tämän puolesta, niin varmasti voimme miettiä näitä asioita myöhemmin, ja tiedän, että komissio on tällä hetkellä tekemässä työtä tämän parissa. Eli pyytäisin, että ennen täysistuntoäänestystä komissiolta saamme enemmän tietoja ja sisältöä, jotta tietäisimme vähän tarkemmin, mitä näiden yksittäisten tarkistusten takana oikein on. Kiitokset esittelijälle. Jos oikein ymmärsin, teille sopii, että äänestämme yhtenä ryhmänä usean sivun mittaisesti – kyllä ja että pyydetään komissiota vielä tarkkaan katsomaan, onko ristiriitaisuuksia tai eroja. Esittelijälle sopisi tämä. Edustaja Hassi. Mr. Chairman, I'm, I'm very sorry, but... Puheenjohtaja, olen pahallani, mutta en ole samaa mieltä tästä yhtenä ryhmän äänestämisestä liitteessä kaksi. Minun ryhmäni pyytää erillistä äänestystä 479, 480 sekä 551, 554, 557, 809 ja 10, 16, 28, ja 52. Äh, ja puheenjohtajistolla on tämä sama luettelo siellä. ich habe die Anmeldung bekommen. Kyllä sain tuon viestin. 14 73. Kyllä tuo pyyntö on varmaan sen, että voimme siihen vastata. 73 miinus 14, niin 60 suunnilleen voidaan äänestää kuitenkin yhtenä ryhmänä. Ehdottaisin, että teemme niin. Äänestetään näistä erikseen yksittäisinä No niin. Tuo blokki ilman äsken mainittuja tarkistuksia voidaan äänestää. Ilman edustaja Hassin mainitsemia niistä äänestetään yksittäin. Ensin kuitenkin 477 liitteeseen 1, 477 puolesta. an 477 Rivasi liite yksi puolesta. Selvästi pyydän vastaan. Tarkistetaan. Check 477. Tarkistetaan 477. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 478 Rivasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 479 480 yksittäin, näin on pyydetty äänet puolesta. 479 480 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. 479 480 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä paitsi ensimmäinen blokki 140, 499 puolesta. Dagegen. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten yksittäisinä erillisinä 500 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 501. Tarkistetaan 500. Äänestys päättyy. Hylätty. 501 puolesta. Vastaan. Näyttäisi olevan sama enemmistö, sanoisin hylätty. Protestoiko joku? Tarkistetaan. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Mielenkiintoista, kyllä. Hyväksytty. Nyt äänestetään edustaja Hassin mainitsemista. Hyppäämme näissä vähän, koska muut tehdään sitten yhdessä. 504. Sitä on pyydetty erikseen äänestettävän. 504 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 504. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 507. Hänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 508 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 509 puolesta. vastaan. Tyhjää. Sanoisin hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Hyväksytty. 509. 510 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 516 seuraavana puolesta. Vastaan Tyhjä hyväksytty. 528 Jörgensen. 528 puolesta. 528 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 530 Jörgensen puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 533 Jörgensen puolesta

Myös hyväksytty. Näin. Nyt äänestämme yhtenä ryhmänä kaikista muista, joista ei äänestetty yksittäin. Ketkä puoltavat tuota muuta ryhmää? Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tuo helpottaa So, wir haben einige Abstimmungen, die da nicht im Block waren. Muutama kohta jäi tuo ryhmän ulkopuolelle 511 rivasiin. Ystäkö? Puolesta. 511. Niin minulla on eri sivunumerot. 56 tehdään ehkä eri, mutta 511 rivasi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten liitteestä kolme. Liitteestä kolme. Tarkistus 100 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 531 rivasi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 101 esittelijä ja ITRE 129 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Mistä 35 ja IMKO 116 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Liite neljä 545 viljassa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 555 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 560, 556 ja suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 557, 558 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Identtiset 559 ja kieliversioita vain. Kielellisiä muutoksia ei tarvitse äänestää. Mistä 61 puolesta? vastaan tyhjää hylätty. 562 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Liite 5. 563 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 564, 565, 566. Itre 130, Inko 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Liite 6. 567 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Beendet. Päättyy. Hyväksytty. 568 puolesta. Vastaan. Sama tarkistetaan 568. Vieläkin joku äänestää? Äänestys päättyy. Niukasti. Sitten ryhmänä 5, 6, 9, 570, 571, 572 puolesta. Vastaan. tyhjää. Tarkistetaan. Haluatko joku vielä äänestää? Hyväksytty. 573 rivasi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 574. 574 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 575 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 576 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 576. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 578 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 579 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 580 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatosan kappaleet. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. überprüfen mal gerade, was noch abgestimmt werden muss und was nicht. Okay. vote on 109, the reference to seven years. 109, Eli 109. Viittaus seitsemän vuoteen. Eli tästä äänestämme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 110 raukeaa. 24. Sitten tarkistus kolme ja Itre 2. Äänet puolesta siis se ei raukea, koska kolmas osa ei mennyt läpi, eli meidän täytyy äänestää tarkistuksesta kolme, joka on identtinen ITRE kakkosen kanssa. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 117 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kahdeksantoista, sata yhdeksäntoista, neljä, kolme, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 4, Itre Vitonen, Imko Nelonen, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 5 ja Itre Kutonen, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 120 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 7 litri 7 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126, 127, Iitri 8 ja Imko 5. Viimeinen äänestys. Äänet puolesta vastaan. Tarkistamme vielä tämän. hyväksytty. Hyväksytty. No niin, eli sitten loppuäänestys. Mietinnöstä äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. 48 ääntä puolesta, 5 vastaan, 6 tyhjää ääntä. Ja sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47 ääntä puolesta, 5 vastaan, 6 tyhjää ääntä. Eli sydämelliset onnittelut esittelijälle Krista Klasille. Kiitoksia hyvästä työstä. Kiitoksia kaikille, jotka niin ahkerasti täällä äänestävät mukanamme. Ja Lepage haluaa sanoa, että tässä on nyt vähän epäjohdonmukaisuuksia, eli nyt täytyy katsoa, ja pyytää, että komissio tarkistaa tämän tuloksen ja sitten toisessa käsittelyssä meidän täytyy selvittää nämä asiat. No niin. Eli kiitoksia. Tämä oli maratoni. Sitten pitää vielä äänestää katastrofeista. kiitoksia myöskin sihteeristölle sen avusta tämän monimutkaisen äänestysluettelon laatimisessa.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 Tag. Ne? Niemand, entkommen lassen. So, denke einmal Luft geholt. No niin, nyt olette vetäneet henkeä, eli jatkamme. Joa Ferreiran mietintö. Komission tiedonanto luonnonkatastrofien ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa. Meillä on konsoli- konsolidoituja tarkistuksia ja kompromissitarkistuksia, eli aloitamme tarkistuksesta C1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme C7. Viisikymmentäkolme on paikalla. 40 on äänestänyt, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Se neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C5 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. C16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Libe 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan. Mitä EPP äänestää? Niin siis kuinka? Puolesta No sitten se on hyväksytty. Sitten Regi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 11 raukeaa. Sitten 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Live 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Ankeri 17 puolesta ei, anteeksi, Agri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 16, siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 on vedetty pois, eli sitten 38 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Regi kolmonen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Libe 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme Libe 20. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten regi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. teki 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. teki 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten eu tuki jäsenvaltioille 34. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kuivuus. Agri 29, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksyttiin. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 ja Agri 23 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten riskien kartoitus. 68 on vedetty pois, eli sitten 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 Tremopulus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme Live 16. Äänestys päättyy. Niukasti hyväksytty. Sitten 70 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yhdeksän äänet puolesta vastaan